colleagues, may I have your... Hyvät kollegat, Hyvät kollegat, voisitteko nyt istuutua? Jos kaikki nyt kuuntelisivat ja voisivat istuutua, niin hyvä. Talous- ja valiokunnan jäsenet, olen Claude Marais, olen Libe kansansapauksien valiokunnan puheenjohtaja talousasianvaliokunnan puheenjohtaja pyysi, että minä esittelen asian. Ensin tarkistaisin, että kollegoilla on äänestyskortit mukanaan, koska tarvitsemme niitä äänestyksiä varten. Mikäli jollekulla ei ole äänestyskorttia, niin ilmoittautukoon. Kaikilla tuntuu olevan kortit mukana. Ennen kuin etenemme äänestykseen, tehdään koeäänestys. Sihteeri totesi, että koeäänestys on tarpeen. Voisitteko siis äänestyskorttinne koneeseen, niin testataan, että koneet toimivat. Äänestys alkaa. Äänestäkää ihan mitä lystäätte. Puolesta vastaan tai tyhjää. Tämä on vain koeäänestys. Äänestäkää nyt ihan miten vain haluatte. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 59 puolesta 3 vastaan, 16 tyhjää. Hyväksyt tehty toimii. Colleagues, I'm just going to... Hyvät kollegat, työjärjestyksen artikla 73.5 liittyy näihin kahteen ehdotukseen, jotka meillä on edessämme. Artiklan 73 mukaisesti, alakohdan 5 mukaisesti todetaan, että mikäli Neuvottelut johtavat kompromissiin vastuuvaliokunnalle täytyy kertoa asiasta välittömästi ja sovitusta tekstistä sovittu teksti annetaan valiokunnalle käsittelyn, mikäli valikuntaäänestyksessä se hyväksytään, niin mikäli teksti hyväksytään, se annetaan sitten parlamentin käsittelyyn. Tänään me äänestämme kummastakin tekstistä. Aloitamme Karensin ja Sargentinin tekstistä. Nyt pyytäisin, että esittelijät puhuvat asiasta, mikäli haluavat, ja sitten tämä äänestetään. Haluatko esittelijät käyttää puheenvuoron? Rova Sargentini, jos saatte sanoa jotakin lyhyesti, niin olkaa hyvä. Um, because again... Aivan lyhyesti. Tänä aamuna Libe-valiokunnassa unohdin kaikkein tärkeimmän asian, nimittäin sen, että suuret kiitokset kaikille varjoesittelijöille ja toisille esittelijälle herra Karinsille sekä molempien sihteeristöjen henkilökunnalle. Te autoitte meidät tämän prosessin läpi kun katsoo taaksepäin, niin kaksi vuotta meni siitä, kun saimme parlamenttiin tämän asian, kun meillä nyt on ehdotus valmiina koskien rahanpesua. Minun mielestäni, kun parlamentti toi mukaan tämän julkaisen rekisterin, todella paransi ehdotusta ja näin voidaan ehkäistä rahanpesua ja terrorismin rahoitusta sekä myös veron kiertoa ja veropetoksia. Todella arvostan yhteistyötä kanssanne. Kiitoksia. Do you want to say anything? Kiitos Judith. Haluaako herra Karin sanoa jotakin? Ei ole pakko, mutta voitte puhua. Uh, listening to... Kiitoksia. Mielestäni hyvä kuulla toisten puheita täällä. Ja mä totean, että tämä on aikamoinen matka, minkä olemme käyneet yhdessä. Ja yhteistyö kahden valiokunnan kesken oli alussa aika vaikeaa, mutta se sitten aina helpottui ajan kuluessa. Ja kuuden kuukauden kuluessa varmaan olisimme olleet ihan tandemissa jo yhteistyössä. Kiitokset kollegoille. Meillä oli viisi trilogia. Ongelma ei ollut oikeastaan niin parlamentin puolella, meillä oli oikeastaan yhtenäinen kanta meidän taholla, mutta ongelma oli tietenkin neuvoston puolella. Jotenkin haluan kiittää puheenjohtajavaltio Italiaa aika moisista ponnisteluista kompromissin löytämiseksi parlamentin kanssa – jossa otettiin huomioon sitten myös ne asiat, joita me lainsäätäjänä halusimme ottaa mukaan. Kiitoksia. Kiitos, herra Karins. Kummankin valiokunnan nimessä haluaisin onnitella tätä kumpaakin teidän tekemästäni ankarasta työstä ja työstä neuvottelun yhteydessä. Onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Yes, can you just, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Voisitteko kertoa tästä äänestysmenettelystä? Tarvitsemmeko enemmistö molemmista valiokunnista vai riittääkö yhteis- yhteensä tämä enemmistö? Kyse yhteiskokouksesta, joten yhteenlaskettu enemmistö, eli yhteinen enemmistö riittää. Nyt voimme äänestää. Kyse on nimenhuutoäänestyksestä tietystikin. Teillähän on äänestyskorttinne. Anteeksi, kuinka? Oh, the new majority. 45. 45. Enemmistön aikaansaamiseksi tarvitaan 45 puolestaan. Kyse on nimenhuutoäänestyksestä. 45 äänettä tarvitaan yhteen laskettu enemmistö. Uskon, että tämä menee jollakin tavalla läpi. Uskon, että olemme nyt varmoilla vesillä. Tuskin tästä kovin tiukkaa tulee, joten avataan äänestys. Ja tiedoksi tämmöinen vain tällaista brittihuumoria. Äänestys alkaa. Kyse on rahoitusjärjestelmän estämisestä rahanpesutarkoituksiin, eli Karin Sargentinin asiakirja. Karin seitsemän puolesta kaksi vastaan, yksi tyhjä ääni hyväksytty. Hyvät kollegat, nyt voimme edetä toiseen äänestykseen. Peter Simonin ja Timothy Kirkhopin asiakirjan. Haluatteko te esittelijöiden ominaisuudessa sanoi jotakin. Herra Simon. Fund regulation, the negotiations and the... Ne neuvotteluihin näistä varoisiirrosta. Kestutte ollenkaan niin ristereitä kuin rahapesudirektiivistä. Täällä oli niin vähän ristiriitoja, että yksityiskohdat vaikka maksajista ja vastaanottajista lähti teknisiin määräyksiin mukaan, niin kaikki tyytyväisiä tulokseen. Erityisesti tietosuojaa osion kanssa. Se sai tämän tärkeän aseman, jota pyysimmekin sille. Kiitos sitten herra Kirkhope, Libe-valiokunnasta. Mikäli haluatte puhua? Uh, chairman. Olen yhtä mieltä näistä huomioista, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia mukana olleita. Herra Kirkhope ja onnittelut kummallekin esittelijälle. No niin, äänestetään siinä tapauksessa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 83 puolesta 4 vastaan ja kolme tyhjää ääntä hyväksytty. Onnittelut kummallekin esittelijälle. Tekstitä jätetään nyt sitten täysistuntokäsittelyyn, kumpikin niistä. Kiitoksia paljon, hyvät kollegat. Se oli siinä.